Boa tarde, colegas. Declaro eh, aberta esta sessão da submissão. Eh, hyvää eh, iltapäivää. Tervetuloa tänne turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan kokoukseen. Julistan sen avatuksi. Nyt minä olen ensimmäiset minuutit tämän kokouksen puheenjohtajana. Tankea minun osalleni. Ja Tämä siksi, että olin aikaisemmassa parlamentissa ensimmäinen varapuheenjohtaja tässä alivaliokunnassa. Mutta itse asiassa mm, ainoa tehtävä, joka minulla on, on uuden puheenjohtajan valinta. Pyytäisin poliittisilta ryhmiltä nimityksiä ehdokkaiksi. Minkälaisia nimiä esitätte varat, anteeksi, puheenjohtajaksi alivaliokunnalle? Gala. Kiitoksia puheenjohtaja. epp ryhmän puolesta ehdotan Anu Dorsania puheenjohtajaksi. Kysyisin vielä, onko muilla poliittisilla ryhmillä muita ehdotuksia. Jos näin ei ole, niin uskoisin, että me voimme olettaa, että kollegamme Alain Jean hyväksytään kätentaputuksin. Olkaa hyvä, herra Danjon. Mesdames, Messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, haluan kiittää teitä luottamuksen osoituksesta. Tämä on minulle suuri kunnia. Haluaisin äh, tässä yhteydessä äh, kiittää herra von Vogauta. Äh, hän on tehnyt erinomaista työtä tässä alivaliokunnassa. Todellakin hänelle suosionosoitukset. Nyt me siirrymme varapuheenjohtajien valintaan ja ensimmäinen varapuheenjohtaja. Pyytäisin poliittisia ryhmiä antamaan esityksiä. Merci, Monsieur le Président. Euh, je... Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä teidän sanoihin herra Vokan suuntaan. Hän on tehnyt erinomaista työtä entisenä tämän alivaliokunnan puheenjohtajana. SND-ryhmän nimissä haluan e- ehdottaa Justas Palakisia. Ah, pardon. Suokaa anteeksi, suokaa anteeksi. Kiriakos Mavro-Nikolasia ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tässä alivaliokunnassa. Kiitos. Kiitoksia. Onko nyt muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Voimmeko siis ähm, käten taputuksiin hyväksyä äh, vai halutaanko suljettua lippuäänestystä? Hyvä. Mavo Nikolas on siis valittu ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Onnittelut. pour la deuxième vice-présidence. Ja sitten toinen varapuheenjohtaja, poliittiset ryhmät tästä esityksiä. My name is Hans van Balen for ALDA. Hei, olen Hans van Balen ALDEsta ja Rova Norika Nikolain, joka toiseksi varapuheenjohtajassa hän on ulkomailla tällä hetkellä missiolla eikä voi olla paikalla täällä tänään. Näin hän ilmaisi jo sen, ettei pääse paikalle. Onko vielä muita ehdokkaita? Haluaako kukaan suljetun lippuäänestyksen? Ei siis. Voimme suosionosoituksin hyväksyä eh, rouva Nikolain. Pour la troisième vice Kolmas varapuheenjohtaja eh, tästä, Rouva Gomez. Voilà, monsieur président, c'est le moment. Puheenjohtaja, nyt on aika ehdottaa kollega Paletskisia SDstä. Oikein hyvä. Onko vielä muita ehdokkaita? Niin voimme hyväksyä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Rapaletsiskin. Ja sitten äh, valitsemme vielä neljännen varapuheenjohtajan tästä äh, ryhmille puheenvuoro. Oh, sorry. Ja, für die... Äh... Niin. EPP-ryhmän puolesta ehdotan, katsotaan onko hän läsnä kollega Lisekiä. Pyydän anteeksi. Onko muita ehdokkaita? Oikein hyvä. Voimme pitää käteen taputuksiin edustajien Litsekiä hyväksyttynä neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Après la constitution du... Nyt kun meillä on työvaliokunta, voisimme puhua vielä aikatauluista, kalenterista. Teille on varmasti jaettu tämä kauden kalenteri. Seuraava kokous pidetään heti huomen aamulla kello yhdeksältä. Ja sitten 3. syyskuuta on syksyn ensimmäinen kokous, ja tässä vaiheessa jo ottaisin esiin, että nyt on 9. marraskuuta kokous peruutettu, koska minulla on osaltani Ruotsissa silloin kokous 9.11. on siis nyt jo parempi peruuttaa tämä kokous. jos kenelläkään ei ole muita asioita esitettävänä, niin tapaamme huomenna.